Kuten Mari Kyri sanoi, emme pelkää enää asioita, jotka tunnemme. Teemo voisi tarjoaa hyvän mahdollisuuden meille toimia one minute. Kiitoksia. Tähän päättyvät yhden minuutin puheenvuorot ja menemme nyt seuraavaan kohtaan esityslistalla. Nimittäin edustaja Arsiniksen mietintö Metsien suojelu ja varautuminen ilmastonmuutokseen. Ja annan nyt puheenvuoron esittelijällemme neljäksi minuutiksi. Dear colleagues, Arvoisa puhemies, hyvä komission edustaja, hyvät kollegat. Ja olsmas, ja kafenan Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, metsät ovat aivan keskeinen asia kaikille meille täällä läsnäolijoille ja keukille eurooppalaisille kaikkialla Euroopassa. Metsät kuuluvat identiteettiimme. Vapaa-aika vietetään metsissä, metsät antavat työtä meille, Kuitenkin käsityksemme metsistä on hyvin erilainen riippuen siitä, mistä olemme kotoisin. Jos henkilö on kotoisin Pohjois-Euroopasta tai jos hän on Välimeren alueelta, niin ne, he, he eivät ehkä ymmärrä metsällä aivan samaa. Joku voi ymmärtää metsällä savanin tapaista aluetta. Jos välimereltä matkustetaan Pohjois-Eurooppaan, saattaa vaikuttaa siltä, että metsät ovat ihmisen istuttamia, koska metsissä näkyy niiden taloudellinen hyödyntäminen. Kaikki nämä metsät ovat nyt kuitenkin ilmastonmuutoksen kourissa metsäpaloja on yhä enemmän ja tietyt sairaudet leviävät laajemmalle. Sääilmiöt koettelevat eurooppalaisia metsiä eri lailla. Kaikki nämä uhkatekijät ovat rajat ylittäviä ja tästä syystä tarvitaan eurooppalaista toimintaa uhkiin vastaamiseksi. Tänä iltana keskustelemme mietinnöstä, josta olisi äänestettävä kahden päivän päästä. Kyseessä on Euroopan parlamentin mietintö, joka on laadittu konsensuksessa yhteistyössä kaikista maista ja poliittisista ryhmistä olevien kollegoiden kanssa. Olemme tehneet työtä niin, että olemme saaneet aikaan 50 kompromissitarkistusta, jotta otettaisiin huomioon kaikkien eri poliittisten voimien kannat ja Euroopan unionin maiden kannat. Ja tästä syystä olen varma, että Euroopan parlamentti tulee tukemaan tätä mietintöä. Mitä me sitten pyydämme? Me pyydämme komissiota laatimaan valkoisen kirjan metsien suojelusta ja niiden sopeuttamisesta ilmastonmuutoksen. Haluaisimme uuden asetuksen, jolla korvataan entinen asetus, mm, joka koskee metsäpalolta suojautumista. Haluaisimme uuden asetuksen koskien metsätietoa. Haluamme myös, että rahoitusta lisättäisiin YMP toisen pilarin nojalla metsät peittävät 42 prosenttia maaseudusta. Ne saavat kuitenkin vain 1 prosentin YMPn rahoituksesta. Kriteerit olisi, äh, kestävyyskriteerit olisi määriteltävä uudelleen ja elinkelpoisuuskriteerit äh, biomassan osalta. Me haluamme hyvää metsien hallintoa jossa otetaan huomioon ilmastonmuutos. Kiitoksia. Uh, catch the eye. Kiitoksia. Nyt menemme menettelyyn ilman puhujalistaa. Ja ensimmäinen listallani niin on edustaja Basescu. Kiitos arvoisa puhemies. Tämän mietinnön tarkoituksena on varmasti aloittaa uudelleen keskustelu metsän suojelusta Euroopassa. Metsien suojelu perustuu yhteistyöhön eurooppalaisten toimielinten ja jäsenvaltioiden viranomaisten välillä. Haluaisin kiinnittää huomiota tänne artiklaan 23 mietinnössä, mitä tulee laittomien hakkuiden äh, torjumiseen. Äh, hakkuita pitää välttää, jotta biodiversiteetistä voidaan pitää kiinni. Jotta jotta, näin voidaan, jotta tässä voidaan saavuttaa tuloksia, meidän täytyy lisätä rahoituksellisia resursseja ja eh, edistää sitä muutenkin. Ja ilmastonmuutosta tulee torjua metsien hoidolla erityisesti kansainvälisin projektein. Ja minusta on erittäin hyvä, että koulutetaan metsänhoitajia tällä, tältä osin. Kiitoksia edustaja Ferreira num tema necessariamente vasto. Kiitoksia puhemies. Tämä on laaja asia. Haluaisin esittää sitä vain kaksi lyhyttä kommenttia. Ensinnäkin haluaisin kiinnittää huomioon näihin uhkatekijöihin, jotka uhkaavat useita metsäalueita. Erityisesti haluaisin mainita tuholaiset ja äh, lisääntynyt metsäpalovaaran. vaaran on, niitä on ollut yhä useammin. On otettava huomioon myös niiden vaikutukset. Lisäksi on otettava huomioon se, kuinka metsät voidaan elvyttää näitä, näiden luonnollisten ja ei-luonnollisten uhkien eh, edessä. Tarvitsemme rahoitusta, jota voimme arvioida, mikä on metsien terveystilanne ja kuinka voidaan eh, niitä auttaa mukaan lukien uudelleen metsittäminen, niin että prioriteetti annettaisiin alkuperäismetsille ja luonnon monimuotoisuudelle. Haluaisin muistuttaa siitä suorasta monimuotoisuudesta, jota on Euroopan alueella olemassa. Se on to, to, to, tunnustettava sille, sen moniarvoisuudelle on annettava arvoa. Sillä on potentiaalia luoda työpaikkoja maaseutualueilla. Edustaja Paska. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Uusimmat tutkimukset ilmastonmuuton vaikutuksista metsiin Euroopassa osoittavat, että metsäekosysteemit reagoivat eri tavoin. Ongelmat ovat siis hyvin monimuotoiset ja kaikki riippuu siitä, millaiset luonnonolosuhteet jollain yksittäisellä alueella on. Esimerkiksi vuoristoalueet reagoivat eri tavoin kuin muut alueet. Ja muita ehtoja esimerkiksi ilmastonmuutoksen intensiteetti. Keski-Euroopassa esimerkiksi on ennusteet, jotka ovat puolitoista astetta korkeampia kuin muille, muilla alueilla. Ja sitten on myös tutkimuksia resistenteistä lajeista, joten siksi on erittäin tärkeää, että me ehdotamme sopeutumismenettelyjä, jotka huomioivat yksittäiset alueet ja niiden erityispiirteet. Kiitoksia edustaja. Uh, Kiitos. Tänään iltapäivällä minä ja kollegani olimme uh, ensimmäistä kertaa Eurooppa-päivää juhlimassa. Se oli historiallinen hetki ja tämäkin asia on erittäin tärkeä, koska metsät näyttelevät tärkeää roolia taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Ja niillä on paljon muitakin arvoja. Metsät ansaitsevat paljon enemmän, ne vaativat erityistä huolenpitoa, metsän kasvu kestää kauan. Ja erityisesti tutkimusta pitäisi vahvistaa, kuinka voitaisiin esimerkiksi metsäpaloja torjua. Ja täytyy muistaa, kuinka suuria tuhoja voidaan saada aikaiseksi, jos asioita ei hoideta kunnolla. Ja olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että yhden prosentin osuus uudelleen metsittämiseen ei ole tarpeeksi. Parlamentin pitäisi vaatia tätä osuutta nostettavaksi jotta metsien uusiutumisesta pidetään kiinni. Kiitoksia nyt komissiaisen, teillä on puheenvuoro. Thank you, uh... Kiitoksia puhemies ja arvoisat parlamentin jäsenet tänä myöhäisenä hetkenä. Haluaisin ensiksi kiittää esittelijä Raasinista hänen sitoumuksestaan ja työstään, kun hän on valmistellut tämän mietinnön metsien suojelusta ja varautumisesta ilmastonmuutokseen. Kiitoksia myös valiokuntien jäsenille, jotka ovat kertoneet kantansa. Komissio on ilmoittanut haluavansa julkaista vihreän kirjan metsien suojelusta yhteydessä vuoden 2009 ilmastonmuutoksessa valkoisen kirjaan, joka hyväksyttiin maaliskuussa 2010. Tässä vihreässä kirjassa arvioidaan metsien sosioekonomisia vaikutuksia ja niitä haasteita, joita ne kohtaavat. Se arvioi myös olemassa olevia metsätietojärjestelmiä Euroopassa. Erityisesti se kutsui parlamentin ja neuvoston, kuten myös kaikki kiinnostuneet sidosryhmät kertomaan kantansa metsien suojelusta ja tiedoista niin, että EU voisi tuoda lisäarvoa jäsenvaltiotasolla tehtävään työhön. Johtava periaate on ollut se, että kunnioitetaan jäsenvaltioiden toimivaltuuksia ja toissijaisuusperiaatetta, mutta samanaikaisesti katsotaan, miten EU voisi parhaiten varmistaa sen, että metsiä suojellaan ja että niihin riittyvä tieto on saatavilla. Viime vuosi on käyty hyvin paljon keskusteluja ja neuvoston johtopäätökset ja sidosryhmien kommentit äh, näkyvät jo komission pohdinnoista seuraavista äh, askelista. Vaikka meillä on nyt ollut pitkä keskustelu siitä, tarviko EU, äh, tarvitseeko EU metsäpolitiikkaa vai ei, ja metsien taloudellinen ja ympäristöllinen vaikutus näkyi keskusteluissa sidosryhmien kanssa ja tämä näkyy myös Kriton Arseniksen mietinnössä tänään. Lisäksi tarvitaan paljon tietoa monista metsiin liittyvistä kysymyksistä, esimerkiksi työllisyydestä, varannoista, biomassasta, maaperästä, eh, metsien hiilien sitomisesta, eh, terveyskysymyksistä ja yritämme löytää tavat saada nämä tiedot. Kom- parlamentin mietintö odotellessa olemme jo ryhtyneet yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa kehittääksemme eh, tarkemmin sitä, millaisia tietoja EUn tasolla tarvitaan. Aiomme työstää kumpaakin asiaa seuraavina vuosina, emmekä kuitenkaan halua tehdä kaksinkertaista työtä metsäalalla. Kuitenkin tarpeellinen tieto auttaa meitä antamaan EU-lisäarvoa metsäkysymyksissä, oli kyse sitten taloudellisista tai ympäristöistä kysymyksistä. Tällä tavoin EU-avulla voimme tukea sitä, että metsät tarjoavat nämä monimuotoiset edut jatkossakin. Kiitoksia mielenkiinnostanne. Thank you, Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Kiitoksia kollegoille siitä, että olitte täällä näin pitkään. Keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys pidetään keskiviikkona. Istunto jatkuu huomenna kello 9.